Kiitoksia hyvät kollegat. Ja nyt sitten esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausuma Kiinasta. Ja nyt ensin neuvoston puolesta herra Karl Piltillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Mr. President, uh, and... Herra puhemies, toinen on varsin tärkeä keskustelu. Tietysti Tämä keskustelu liittyy Kiinan länsiosan Shinganin tärkeisiin tapahtumiin. Monet parlamentin jäsenet ovat seuranneet näitä tapahtumia samoin kuin kansalliset parlamenttimme kaikkialla Euroopassa. Mm, neuvostokin on ilmaissut huolensa tapahtumien suhteen ja pyytänyt, että molemmat osapuolet pidättäytyvät toimista niin, että asia voidaan ratkaista rauhanomaisesti. Nyt on varmaan myös aika todeta, että me kiinnittämme suurta huomiota ihmisoikeuksiin ja olemme hyvin pahoillamme siitä, e, että ei pelkästään ihmisenkiä on menetetty tässä, vaan myös siitä, että omaisuutta on tuhettu tuhottu. Ja me voimme vain tuomita kaikki ne, jotka ovat vastuussa tässä, keitä he sitten ovatkin. Mutta haluaisimme hyödyntää nyt tilaisuutta pohtiaksemme hieman laajemminkin suhdettamme Kiinaan, maahan, jonka kanssa meillä on valtaisa kirjo erilaatuisia suhteita, jotka ovat joskus hyvinkin monimutkaisia. Kun vuonna 2003 päätimme luoda nämä suhteet kattavan strategisen kumppanuuden kautta, sitouduimme äärimmäisen kunnianhimoiseen tehtävään. Ja tämä hyvin vahvasti heijastuu laajemmissa, kauaskantoisimmissa suhteissa, joita meillä tänä päivänä on Kiinan kanssa. Monimutkaisuus tietysti tuo mukanaan myös mahdollisuuksia. Ja kaikenlaisia haasteita. Me olemme yrittäneet näiden suhteiden kautta toimia sillä tavalla, että voisimme vilpittömästi ja avoimesti keskustelua kaikista mahdollisista huolenaiheista, joita yhdellä tai toisella osapuolella voi olla. Ja tällaisen avoimen vuoropuhelun pohjana ovat yhteiset edut kehittää suhteitamme ja yhteiset etumme, jotka liittyvät maailmanlaajuiseen vakauteen ja rauhaan. Me käymme näitä keskusteluja vuoropuhelun ja monipuolisuuden kautta. Meillä on vuosittaiset huippukokoukset ja myös ulkoministeritason kokoukset. Ja meillä on joka toinen vuosi järjestettävä intensiivinen ihmisoikeus vuoropuhelu ja sektoriaaliset vuoropuhelut, joita meillä käydään esimerkiksi kauppavuoropuhelu on erityisen tärkeä näistä. Me, meillä on myös korkean tason vuoropuhelua talous- ja kauppakysymyksistä. Kuten tiedätte, vuonna 2007 lanseerattiin kumppanuus- ja yhteistyöneuvottelut ja ne etenevät, mutta vielä on tilaa parantaa ponnisteluja molempien osapuolten taholta. Meillä on erittäin selvät edut kyseessä tässä, kun me haluamme kehittää suhteitamme Kiinaan kaikilla eri alueilla on mahdollisuus avata vilpittöntä vuoropuhelua myös kysymyksistä, joissa arvot ovat kenties erilaisia. Tässä voidaan miettiä sellaisia asioita kuin ihmisoikeudet mutta täytyy myös ajaa takaa yhteisiä etuja, joita meillä on tänä päivänä, kuten esimerkiksi maailmanlaajuinen rahoitus, maailman vakaus tai ilmastonmuutokseen vastaaminen. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta meillä on myös tärkeitä ulkopoliittisia kysymyksiä. Oli kyse sitten Korean niemimaan tilanteesta tai Burman tapauksesta – jonka osalta olemme hyvin huolessamme, tai Afrikan tilanteesta, kun halutaan suojella tärkeitä merireittejä Afrikan rannikoilla. Meillä on omat huolemme kehityskuluista ja en voi nyt niitä yksityiskohtaisesti tässä arvioida, koska ne ovat hyvin laajoja, hyvin monimutkaisia. Toivottavasti nämä ongelmat voidaan ratkaista rauhanomaisesti ja me olemme valmiita sitoutumaan näistä kysymyksistä vilpittömään vuoropuheluun Kiinan viranomaisten kanssa, samoin kuin monista muista ö, asioista, joista meidän täytyy käydä vuoropuhelua kiinalaisten kanssa. Kiitos. Monet kiitokset neuvosto. Ja sitten komission puolesta komissaari Aston. On mukava nähdä teidät täällä. Kiitos samoin teidät. On tietysti merkki tärkeydestä siitä, siis jos ajatellaan sitä, miten tärkeänä pidätte suhteita Kiinaan. Merkkinä siitä on se, että ensimmäisessä täysistunnossa ne olette ottaneet tämän keskustelun mukaan ja yritän kertoa lyhyesti komission näkemyksistä kollegani Benita Ferrero Valnerin puolesta. Hän on valitettavasti poissa tällä viikolla. Haluaisin kertoa siitä suuresta kiinnost- edistyksestä, jota on kymmenen vuotta sitten pidetyn ensimmäisen huippukokouksen jälkeen, jälkeen saatu. Ihmisten keskeiset yhteydet ovat lisääntyneet meillä on vuoropuhelua yhä suuremmasta aihepiiristä. Viimeisen EU-Kiina-huippukokouksen jälkeen toukokuussa eh, neuvottelut uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta edistyvät hyvin. Ja meillä on korkean tason yhteyksiä mukaan lukien eh, pääministeri Wenin hyvin eh, yksikäs vierailu komission puheenjohtajan Baroson luona ja myös siis kauppaneuvottelut, joita olen käynyt. Meillä on tietysti maailmanlaajuisia haasteita mukaan lukien ilmastonmuutos, taloudellinen ja rahoituskriisi ja alueelliset asiat. Samalla tietysti olemme hyvin kiinnostuneet on monia myös sellaisia asioita, jotka aiheuttavat äh, huolestuneisuutta. Useat miljoonat ovat voineet nousta köyhyydestä ja tällä tavalla olemme yrittäneet täyttää vuosituhannen tavoitteet. On olemassa koko joukko sisäisiä haasteita ja eroja Kiinan rajojen sisällä – Siis kysymys on kuitenkin rakentavasta ja avoimesta mielipiteen vaihdosta sellaisissa asioissa, joissa Eurooppa ja Kiina ovat eri mieltä. Tämä saattaa koskea kauppasuhteitamme tai ihmisoikeuksia, esimerkiksi Tibettiä, josta tiedän tämän parlamentin olevan erittäin kiinnostunut. On esimerkiksi Xinjiangin tilanteesta esitetty huolen, hu, huolestuneisuutta ja haluamme tosiaan sanoa, että olemme hyvin, myöntätuntomme menee niille kaikkien uhrien perheille ja haluamme vaatia kaikkien väkivaltais, väkivallan tekojen lopettaminen. Haluamme tosiaan rauhanomaista vuoropuhelua. Vuosien aikana EU on yrittänyt välittää Kiinan viranomaisille huolestuneisuutensa etnisten vähemmistöjen tilanteesta Kiinassa. Ja mitä tulee sen omiin kokemuksiin, jotka ovat usein tuskallisia, jos ajatellaan syrjäytymistä ja äh, sitä tuskallista tilannetta, joka usein näillä vähemmistöillä on. Me haluamme myös avoimemman Kiinan ja aloimme työskennellä yhdessä niin, että voisimme vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin. Jotta voisimme saada aikaan tämän, niin meidän pitää integroida Kiina syvemmin kansainväliseen yhteisöön ja yrittää kehittää strategisia kumppanuuksia rakentavan yhteistyön hengessä. Monet kiitokset Rova ja nyt on vuorossa PPE-ryhmän puolesta Elmar Brock, kaksi minuuttia. Herra puhemies, herra neuvoston puheenjohtaja, rouva komissaari, hyvät kollegat. Mm-hmm. Minä voin sanoa, että olen samaa mieltä kuin neuvoston ja komission edustajat. Olen sitä mieltä, että Kiinapolitiikkaa pitäisi jatkaa ja se, mitä valtiossa on tapahtunut, niin me emme saa sitä vastustaa. Ja me emme missään nimessä salli väkivaltaa, on sitten väkivalta mielenosoituksissa tai sitten valtion harjoittama väkivalta vastarinnan kohdalla, mutta täytyy ajatella, miltä Kiina näyttää, täytyy ymmärtää, että keskusvaltion väkivalta joka monessa kulttuurissa on yleistä, niin siitä syntyy ongelmia. Ja tässä on kysymys suuremmasta kulttuuriautonomiasta ja suuremmista liikkumisvapauksista. Tämä liikkuu, liittyy liikkuvuuteen ja kieleen. Kiina on monien kansojen valtio. Ja aina jos siitä erotaan tai yhdistetään jotakin, niin silloin siihen liittyvät suuret väkivaltaiset toimet. Ja uskoakseni tällä tiellä ei voi edä toimia. Täytyy tarkkailla tilannetta. Meidän täytyy ajatella esimerkiksi sunnivähemmistöä. Ja se, että mistä terrorismi syntyy. Sama vaara on Tiibetissä, jos ei ähm, sellaisten ihmisten kanssa keskustella, jotka ovat maltillisia, niin silloin on vaara keskustella nuorten radikaalien kanssa. Ja silloin mm, pitäisi pyrkiä etsimään myöskin ja kestävää kehitystä. Siksi on äh, väärin puhua pelkästään terroristeista, kun puhutaan Kiinasta tai sitten, että ulkopuoliset voimat, kuten Al-Qaida tai vastaavat, ovat näiden voimien takana. Minusta tuntuu, että meidän täytyy kaikille se, tehdä selväksi se, että tällainen politiikka ei johda meitä mihinkään. Kiitoksia. Kiitoksia Brock ja seuraavaksi Severin SD. Kiitos puhemies. Kiinan kansalla on täysi oikeus kysyä, miksi Euroopan unioni ei ensimmäisessä istunnossaan ota agendaansa tai esityslistalleen Kiinan tilannetta. Siksi, että Kiina on erittäin tärkeä meille, siksi, että Kiina on meille erittäin tärkeä, ei siksi, että olemme sitä mieltä, että meidän on opetettava Kiinaa tai tuputettava sille omia näkö, näkemyksiämme siitä, miten arkaluontoiset asiat maassa pitäisi ratkaista. Ja siksi juuri, että Kiina on niin tärkeä meille, meidän pitäisi kiinnittää hyvin suurta huomiota kaikkiin niihin tapahtumiin, jotka vaikuttavat sen sisäiseen tasapainoon ja kaikkeen siihen, mikä uhkaisi sen turvallisuutta. Tällä kertaa kysymys oli Xinjiangin alueen uikurikansan autonomia pyrkimyksistä. Nämä ovat erittäin arkaluontoisia ja siksi vähemmistön oikeuksien kunnioittaminen kunnioittamalla myös arvo, arvoja sekä vähemmistössä että enemmistössä on erittäin tärkeää. Kuitenkaan ei voitaisi millään tavalla puolustaa politiikkaa, eikä niitä äärikeinoja, joita haluta, on, käytettiin tämän politiikan edistämiseksi, ja e, siis eikä myöskään etniseen tai etniseen vähemmistöön kuuluvia vastaan tehtyjä toimia. Me haluamme pyytää selvitystä siitä, minkälainen terrorismi ulottuvuus kaikissa näissä tapahtumissa on. Sen lisäksi meidän pitäisi tarjota apuamme Kiinan hallitukselle ja yhteiskunnalle, jotta se voisi ratkaista nämä vaikeat, tämän vaikean tilanteen. Pyydettäisiin, kehotettaisiin Kiinan hallitusta olemaan käyttämättä ylivaltaa ja meidän pitäisi kehottaa kaikkia olemaan käyttämättä vähemmistöoikeuksiaan geopoliittisten tavoitteensa edist- tavoitteidensa edistämiseksi. Kiitoksia Severin. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän puolesta Watson, kaksi ja puoli minuuttia. Hyvä puhemies. Parlamentti on pitkään kritisoinut Kiinan kansantasavaltaa enemmis- vähemmistöjen kohtelusta. Uikurit ovat kärsineet enemmän kuin muut, eritoten kun Kiina vuonna 1949 valloitti alueen. Kiina väittää, että se ei halua alueellista laajentumista, mutta Taiwan ja Tiibet ja muut alueet ovat osoittaneet historiassa, että kommunistihallinto on halunnut hallita näitä alueita ja alistaa niitä. Tämän vuoksi EU ei pitäisi poistaa aseiden vientikieltoa Kiinaan. Meidän täytyy voimakkaasti kenties tässä on liian voimakkaasti kansanmurhana viitattu tähän viimeaikaisiin tapahtumiin. Mutta Kiinan toimet osoittavat, että se maailman näkemys on varsin vanha vanhakantainen. Jos tärkeitä päätöksiä voidaan Pekingistä Brysseliin kommunikoida nanosekunnissa, niin meistä on tullut todellinen globaali yhteisö ja tällaisessa yhteisössä ei voida rodun tai etnisyyden tai uskonnon perusteella ketään vainota. Kiinan ongelmat liittyvät tällä hetkellä siihen, että että valtakunta harmaantuu. He haluavat saada nuorillensa työpaikkoja, samoin kuin täällä Euroopan unionissakin. Kansan tasavalta haluaa politiikkaa, jolla voidaan suojella taloudellisia pakolaisia ja etnisiä vähemmistöjä, aivan niin kuin mekin täällä. Ja tässä herra Bildt on rooli Euroopan unionille kun demokratia kypsyy, olla valmiita antamaan ihmille enemmän eh, itsemääräämisoikeutta. Meidän täytyy auttaa kiinalaisia, jotka varsin hyvin kykenevät elämään demokratiassa, niin kuin Taivan ja Hongkong, Hongkong osoittavat. Meidän täytyy auttaa heitä kehittämään politiikkaa, joka sopii heidän toiveisiinsa. Ajatellaan vaikka Erasmus Mundusta, tai kansalta kansoille vaihtojen, niin mistä komissio puhui. Uskon, että Euroopan unionilla voi olla tärkeä rooli, kun työskennellään Kiinan kanssa, että saavutetaan nämä tavoitteet. Kiitoksia Watson. Vihreiden puolesta Rova Trypel. Herra puhemies, herra komissaari, rouva komissaari, neuvoston puheenjohtaja, minä tuomitsen väkivallan kummaltakin puolelta ja minä olen pahoillani kaikkien viattomien uhrien puolesta. Mutta jos ajatellaan buureja, niin he ovat alistettu kansa, heitä on yhdeksän miljoonaa. Minä huomaan, että Kiinan tasavallassa vähemmistöpolitiikka ei ole toiminut, ei ole harmonista yhteiskuntaa niin kuin Kiinan KP väittää. Uigurien alueella Kiinassa on yhtä vähän kulttuuriautonomiaa kuin Tiibetissä. Ei ole todellista itsehallintoa, vaikka tätä aluetta siksi kutsutaankin. Ja ennen kaikkea, jos ajatellaan, niin tämä on ratkaisevaa nuoren sukupolven kohdalla. Ei ole taloudellisia eh, ei oikeuksia uigureilla, mutta eh, Kiinaa syytetään ainoastaan yhdestä monotonisesta asiasta, eli kriminaalisesta separatismista. Jos kannattaa demokratiaa Kiinassa, niin silloin on vaara, että hänet julistetaan rikolliseksi ja separatistiksi. Mutta hyvät naiset ja herrat, Kiinan kansantasavallan täytyy ymmärtää, että ainoastaan kun vähemmistöjen oikeudet turvataan, niin silloin on oikea demokratia. Ja kun myönnetään oikeudet kaikille, niin silloin se johtaa ainoastaan tämän maan hyväksyntään. Ja hyvin tärkeä kommentti Ruotsin puheenjohtajakaudelle. On tärkeää, että me olemme kiinnostuneita strategisesta kumppanuudesta Kiinan kanssa ilmastopolitiikan vuoksi ja ulkopolitiikan vuoksi, mutta mitä tulee Kiinan ihmisoikeuksiin, niin me emme niitä halua uhrata strategisten intressien vuoksi, vaan meidän politiikkamme Kiinan kohdalla pitää merkitä selkeitä eh, sanoja vähemmistöpolitiikan kohdalla ja ihmisoikeusloukkausten kohdalla Kiinassa. Kiitoksia. Kiitoksia, Rovat Ryppel. Ja sitten Euroopan konservatiivit ja reformistit puolitoista minuuttia Tannok. Mies, jos vuosisatoja uigurit ovat elineet kurjassa osassa, jos ajatellaan siitä, miten paikallinen kansa on radikalisoitunut viime vuosina siten, että se on liittoutunut al ja terrorisoitunut. Kiina ei koskaan ole hyväksynyt vähemmistöjen äh, mielenosoituksia. Haluaisin äh, pystyin taivuttamaan neuvoston äh, tuomitsemaan uiguuriin vuosia sitten. Siis jotkuthan ovat olleet jopa Guantanamon lahdella ja siellä levittäneet väkivaltaa ja niin edelleen. Mehän olemme kiinnostuneet ihmisoikeuksista Kiinassa ja Taiwanin ystävänä olen tietysti huolestunut tässä, mutta mitä tulee Kiinan politiikkaan ja siihen, että EU virallisesti pitää Taiwania ja Tibetia Kiinan kansantasavallan jäsenenä, niin meidän ei millään tavalla pitäisi kuitenkaan hyväksyä sitä, että Xinjiangin maakunta erotettaisiin Kiinasta. Mitä Kiinan muslimikumppaneihin, kuten Sudaniin esimerkiksi tulee, niin voin todeta, että Turkin pääministeri Erdogan on sanonut, että tämä väkivalta on kansanmurhaa. Vähän kummallista, että se tulee häneltä, kun hänen omamaansa ei tunnusta armenianlaisten kansanmurhaa. Se, että vedotaan panturkkilaiseen kansallismielisyyteen, on myös eh, tekopyhyyttä ennen kaikkea, jos ajatellaan Turkin omia vähemmistöjä, ennen kaikkea kurdeja Itä-Turkissa. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Vapaan ja demokraattisen Euroopan puolesta Bastian Belder. Ja mikrofoniksi saisi käyttää. Binnen Kiitoksia puhemies. Xinjiangin ulko- ja sisäpuolella vetomus vihaan on kasvanut ja hankinalaisten ja uigurien välillä viha on levinnyt Kiinan sisällä ja uskonnolliset ja etniset eroavuudet ovat vastakkaisia ja ne ovat monien kansalaisten toiveiden vastaisia – Eli toivotaan siellä rauhaa. Kapina kuitenkin torjuttiin kovakätisesti ja nyt tämä, tässä torjuttiin myöskin rauhanomaiset pyrkimykset, joita muut alueet esittävät. Meillä on protestanteja ja Amerikan kiinalaisia, joita siellä vielä etsitään, jotka ovat kadonneet. Minä vetoan sen puolesta, että kaikille uskonnollisille ryhmille annetaan uskonnon vapaus Kiinassa ja Xinjiangissa. Tämä on hyvä äh, vastapaino jihadille, äh, pyhälle sodalle ja sillä tuetaan harmonista yhteiseloa. Kiitoksia. Kiitoksia Pelder. Seuraavaksi muut puhujat. Kaksi minuuttia. Rouva Andri Kienne, olkaa hyvä. office, madam. Herra neuvoston puheenjohtaja, rouva komission jäsen. Väkivalta, sadat loukkaantuneet ja kuolet kuolleet eh, Xinjiangin eh, maakunnassa Kiinassa. Nämä ovat tapahtumia, joista kuulimme kymmenen päivää sitten. Internet eh, katkaistiin kokonaan ja näin kaukaiselta alueelta ei saatu mitään viestiä. Kun otetaan huomioon äskettäiset äh, tapahtumat maakunnassa, Itä-Kiinassa, niin tämän täytyisi johtaa siihen, että Kiinan hallituksen täytyy miettiä kokonaispolitiikkaansa vähemmistöjen kohtaan. Uikuurikansan lähettämä viesti on se, että Kiinan politiikka on epäonnistunut ja Kiinan hallituksen täytyy tämä ymmärtää ja etsiä ratkaisuja. Kahdeksan miljoonainen uikuurikansa alueella on pitkään valittanut siitä kohtelusta, jota se on joutunut kärsimään keskushallinnon toimista. Ja viime aikoina äh, rasististen hyökkäysten äh, aikana Kiinan hallitus ei onnistunut suojelemaan uikuureja väkivaltaisilta hyökkäjiltä. Nyt puhutaan terrorin sodasta Tämä on ristiriitainen termi, jota Kiinan hallitus käyttää perustellakseen uikurien uikurialueen tapahtumia Itä-Kiinassa. G8-tapahtumassa Italiassa Kiinan presidentin läsnäolo ja puheet – osoittavat, että Itä-Kiinan tapahtumat eivät ole mitään erillisiä tapahtumia. Tässä tarvitaan Kiinan johdossa myönteisiä toimia niin, että voidaan vastata uikurikansan kiireellisiin tarpeisiin. Eritoten jos Kiina haluaa osoittaa jo kypsyyttä ja halua luoda harmoninen yhteiskunta, minä täysin tuen siis neuvoston puheenjohtaja ilmaisema EU-kantaa niin, että kiireellisesti vaaditaan molempia osapuolia ja erittäin Kiinan hallitusta kunnioittamaan ilmaisunvapautta ja oikeutta rauhanomaisiin mielenosoituksiin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kaksi minuuttia. Veronique de Kaiser. Mitä ajat tulee Xinjiangin väkivaltaisuuksiin siihen, millä Kiinan hallitus on to, tukahduttanut tämän siis tätä Kiinassa pidetään yksinkertaisena han ja kiinalaisten ja uikuurien välisenä välikohtauksena. Mutta tässähän on kysymys hyvin repressiivisestä politiikasta Xinjiangissa. Ja tämä on tietysti vaikeasti kontrolloitava. Tässä läpikulkutieto ovat vaikeasti valvottavissa. Mitä siis on siellä on kuitenkin monia tällaisia kansanosia, jotka eivät ole kiinalaisia, kuten esimerkiksi uiguurit, 50 prosenttia kansasta on sunni-muslimeja, joiden alkuperä on turkkilainen niitä on vuosikymmeniä järjestelmällisesti syrjitty ja kansan identiteetti on uhattuna. Mitä tulee Kiinan, siihen tapaan, millä Kiinalainen, Kiina kohteli näitä vuosina, äh, 80-luvulla se oli aika liberaalia, mutta 2001 syyskuussa kuitenkin he siellä lähtivät taisteluun terrorismia, separatismia ja äh, uskonnollista fundamentalismia vastaan. Tiibetin jälkeen tulee Xinjiang, e, väkivallaton politiikka on epäonnistunut. separatistit löytävät varmasti muitakin tapoja esittää vaatimuksensa, mutta on kysymys siitä, että mitä tulee kansainvälisten sopimusten allekirjoittamiseen, siihen, että Kiina on allekirjoittanut kansainvälisiä sopimuksia Kiinan perustuslaki ja, ja myös äh, vuoden 1984 laki, siis on kysymys siitä, että tuomitaan tämä äh, väkivalta, ihmisoikeudet Kiinassa ovat poliittinen ongelma ja siksi on muistettava tai muistutettava tätä maata siitä, mitä sitoumuksia sillä itsellään on omaa kansansa kohtaan. Ja meidän on sen takia hyvin voimakas ele osoitettava Ruotsin puheenjohtajavaltion taholta. Äh, o, kirjus Poreba ja 1,5 Kiitoksia, Porempa, puolitoista minuuttia. Herra puhemies, se tapa, miten Xinjiangissa protestoijat lyötiin maahan, on osoittanut myöskin, mikä Kiinan hallinnon luonne on. Etnisten puhdistusten kohdalla ainakin 181 ihmistä on murhattu ja monet henkilöt ovat loukkaantuneet. Tämä on syrjintää, uskonnollista syrjintää ja etnistä syrjintää. Tässä kohdin meidän pitäisi toimia vakavasti. Tässä on vähemmistöä uigureja vastaan ähm, ryhdytty toimimaan, mutta he eivät ole Kiinan viranomaisten ainoita uhreja. Äh, Euroopan kansat, joilla on kristillinen perinnö, niin meillä on erityinen vastuu muiden maiden kristityistä – ja Kiinassa on noin 30 miljoonaa kristittyä. Ja tämän uskonnon edustajia äm, äm, kidutetaan ja Kiinan viranomaiset tietävät sen, että kristillisyydessä itsessään pyritään vapauteen ja sitä varten tätä uskontoa syrjitään, mutta kirkon vaikutus ei ole erityisen vahva, mutta kirkko saa kuitenkin jatkuvasti lisää jäseniä. Täytyy tietää, että Kiina on vasta silloin moderni maa, kun uskonnon vapautta ja etnisiä vapauksia siellä kunnioitetaan. Kiitoksia, herra Posselt, kaksi minuuttia. Tämänpäiväisestä keskustelusta käy jälleen ilmi, että neuvosto on EUn heikoin kohta. Tässä talossa on selkeästi otettu kantaa ihmisoikeuksien puolesta ja komissio on hyvin selkeästi ilmaisut kantansa Astonen suulla. Minä kuulin neuvostosta, että kumpikin osapuoli tuomitaan väkivallan vuoksi. Tietenkin uigurien väkivalta on myöskin tuomittavaa, mutta voidaanko nämä rinnastaa keskenään, jos kommunisti diktatuuri, joka ei ole oppinut mitään taivaallisen rauhan ähm, rahinöinnistä, niin verisesti äh, uhkaa ja uhkaa pakko siirtää ihmisiä. Voiko tätä verrata mihinkään kiinalaisessa, kiinalaista propagandaa tuskin on missään tutkittu ja sanon, että jos uiguureja syytetään separatismista, niin onko se separatismia, jos talo palaa ja minä pyrin sieltä ulos? Onko se separatismia, jos minut eh, väärin suljetaan vankeuteen ja pyrin sieltä pakoon? Se ei ole mitään separatismia, se on vain ilmiö elämän tahdosta. Jos Kiinan uigureille annetaan tilaa ja vapautta niin, että he pystyvät arvokkaasti omassa kotimaassaan elämään itsenäisesti, niin silloin ei tule mitään separatismia. Se on ainut menetelmä separatismia vastaan. Uigurit eivät ole mikään vähemmistö, ne ovat yhtä iso väestö kuin ruotsalaiset, mutta se väestö on joutunut kärsimään, kun se on pienempi ja meidän, heidän täytyy myöntyä, kun suurempi sitä vaatii. Siksi minä uskon, että meidän suurien meidän pitää suurena Euroopan unionia tukea uiguria. Minä edustan heitä Münchenissä. Meillä oli aikaisemmin vapaa radio Münchenistä ja me olemme yhä edelleen äm, ylpeitä siitä, että silloin edustimme vapauden ääntä ja minä toivon, että me voimme joskus tulevaisuudessa olla myöskin ylpeitä siitä, että me olimme vapaiden uiguurien keskus ja kaikkien to- uiguurien keskus, jotka ovat vapaudessa toivottavasti jossakin vaiheessa. Kiitoksia rouva Gebhardt kaksi minuuttia. Herra puhemies, hyvät kollegat, Yksi asia täytyy selkeästi sanoa, että Kiinassa meillä on yhtenäinen järjestelmä, emmekä me halua sen murtuvan. Me kunnioitamme Kiinan järjestelmää, joskaan se ei merkitse sitä, että tämä järjestelmä, tämä yhtenäisyys, no niin lopettakaapa, että Kiinan yhtenäisyys pitäisi murtaa. Tämä merkitse minä pyydän, että te ette nyt puhuisi siellä, kuunnelkaa mitä minä sanon. Yhtenäinen järjestelmä Kiinassa, sitä me kunnioitamme, mutta se ei merkitse sitä, että se moninaisuus, mitä Kiinan, kuinka paljon Kiinan kansoja on, etteikö sitä pitäisi myöskin kunnioittaa. Sitä me vaadimme sosiaalidemokraatteina. Me haluamme, että kansalaisoikeukset ja ihmisoikeudet – ja ihmisten vapaudet ovat sellaisia, joita Kiinassa kunnioitetaan. Me haluamme, että sananvapautta kunnioitetaan. Me haluamme, että toimittajat voivat liikkua vapaasti niin, että voidaan myöskin raportoida siitä, mikä todellinen tilanne on. Sitä me haluamme. Ja yhden asian sanomme myöskin hyvin selkeästi kollegoillemme Kiinassa, että me odotamme heiltä, että se, mikä meille on periaate, olisi myöskin Kiinassa periaate, eli se, että ihmisoikeudet ovat maailmanlaajuisia. Ja se, mitä poliitikot meille aina sanovat, että antakaa meidän ensin ratkaista yhteiskunnalliset ongelmat ja vasta sen jälkeen voimme keskustella ihmisoikeuksista. Tämä on väärä tie. Täytyy käydä toista tietä ensin ihmisoikeudet ja sitten tulevat yhteiskunnalliset oikeudet. Ne kuuluvat nimittäin siihen. Näitä ei voi erottaa toisistaan. Ja siksi olin hyvin pettynyt, herra Bildt siitä, mitä te sanoitte, koska teidän sanoistanne oli luettavissa, että antakaa meidän yhdessä harjoittaa taloudellista toimintaa. Se on se eh, tärkein asia, mitä haluamme ja mikään muu ei meitä oikein kiinnosta. Tämä ei ole se toimintatapa, jota me tarvitsemme, vaan se toimintatapa, mitä Euroopan komissio meille osoitti, oli sanoa, että ensin haluamme työlle yhteisen perustan, jonka pohjalta me voimme rakentaa yhteistyötä, koska yhteistyötä me haluamme, se on myöskin selvä. Mutta ei mitä tahansa perustaa, vaan oikeaa ihmisarvoa ja kunnioittavaa perustaa. Sitä haluamme. Kiitoksia. Kiitos, Deva, Herra Deva, yksi minuutti. Herra puhemies, haluaisin onnitella Carl Bildtia hyvin tasapainoisesta puheesta. Minä vastustan separatistia ja väkivaltaa kaikkialla maailmassa – oli kysymys Sri Lankasta, jossa synnyin, tai Pohjois-Irlannissa, tai Espanjassa tai Kiinassa. Olen pahoillani siitä, että Kiina, joka on erittäin tärkeä maa Euroopan unionille, olen pahoillani siitä, että siellä on niin monet loukkaantuneet ja, ja monia on tapettu näissä tapahtumissa. Nyt meidän täytyy tuomita nämä tapahtumat Tapettujen joukossa oli 164, 186 äh, hankiinalaista. Ja tässä ulkopuoliset voimat ovat tehneet näitä, erityisesti fundamentalistiset ja separistiset äh, voimat. Ja jos näin on ollut todella, niin heidät täytyy saattaa kansainvälisen tuomioistuimen eteen. Me elämme pienessä maailmassa, jossa meidän täytyy elää yhdessä. EU on tästä suora esimerkki. Separestien tukeminen missä tahansa maailmassa on EUn hengen vastaista. Me emme voi puhua yhdellä tavalla kotona ja toisella tavalla muualla. Tämä johtaa vain kaaukseen ja konfliktiin. Kiitoksia. Ja nyt sitten on nämä spontaanit puheenvuorot. Catch the eye Eli nämä ovat siis spontaaneja puheenvuoroja. Herra Supran seuraavaksi. Köszönöm, elnök úr. A kérdés az, hova állunk? Kiina... Kiitos. Kysymys on siitä, missä olemme nyt. Aiommeko seistä tai siis esittää mielipiteemme Kiinan puolesta, Taivanin puolesta, Uikuurien puolesta, tuemmeko kaikkein helpointa tietä, siis liiketoimintaa, puhummeko kulttuurin ja vapauden säilyttämisestä, siis mitä meidän pitäisi tässä puolustaa. Katsokaamme taaksepäin historiaa, kiemaiden historiaa, jotka elivät kommunistidiktatuurien alaisina, siellä ihmisiä vangittiin. Kysymys on siitä, minne me olemme sanoimme, siis aiommeko puhua aidosta autonomiasta, sorrosta, vieraista elämäntavoista. Me, pitäisikö meidän miettiä sitä, miten uikureja sorrotaan meidän pitää puhua vapaudesta ja ihmisten itsemääräämisoikeudesta. Minulle on hyvin selkeää, mikä oma kantani on ja minkä, millä puolella aitaa minä seison. Meidän on osoitettava esimerkkiä, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja vapauksiin, itsemääräykseen ja autonomiaan. Meidän pitää olla esimerkkinä, ja tämä koskee tietysti niitä maita myös, jotka ovat liittyneet äskettäin Euroopan unioniin. Rouva Boskot, yksi minuutti. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin sanoa seuraavaa. Minä kuulin neuvoston ja komission alustukset ja ehkä tämä johtuu käännöksestä, mutta minä en ole koskaan kuullut mitään uigureista. Ja tänä päivänä puhutaan uigureista, on satoja kuolleita ja vielä enemmän loukkaantuneita. EUhan on kovasti kannattanut ihmisoikeuksia, kansalaisoikeuksia ja rauhanomaisten mielenosoitusten oikeuksia, mutta näitä oikeuksia poljetaan. Johdannossa puhuttiin siitä, että on välttämätöntä harjoittaa vuoropuhelua, en voin olla samaa mieltä, mutta minä mielelläni olisin kuullut neuvostolta ja komissiolta, että mitä konkreettisia toimenpiteitä olette lyhyellä aikavälillä suunnitelleet. Kiitoksia. Pytikhofer, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies puheenvuorosta. Me käymme tätä keskustelua ihmisoikeuksien universaalisuuden pohjalta, mutta myöskin siltä pohjalta, että on välttämätöntä harjoittaa globaalia kumppanuutta. Puhuttiin harmonisesta yhteiskunnasta. Tämä on Kiinan kopen sana, iskulause, mutta se on paljon muuta. Jos ajatellaan Kiinan kansaa, harmoninen yhteiskunta ei ole sama, että kunnioitettaisiin ja ihailtaisiin autoritaarisia suhteita. Minä toivon, että meidän tehtävämme voisi olla antaa harmoniselle, harmonisen yhteiskunnan luomiselle Kiinassa tukemme. Ja sitten kumppanuudesta selkeä puheenvuoro. Kun puhumme Xinjiangista, niin silloin pitäisi mainita myöskin uiguurit. Joskin selkeä keskustelu on ihan jotain muuta kuin ristiriitainen vuoropuhelu. Siitä meidän pitäisi ottaa etäisyyttä. Viimeinen kommentti herra Posseltille. Hän puhui separatismista. Nyt minä tiedän, herra Posselt, että teidän bayerilainen puolueenne ymmärtää sillä jotakin, mutta minä uskon, että meidän pitäisi mieluummin, niin kuin herra Brock, puhua Kiinapolitiikan jatkon puolesta. Kiitoksia. Herra Stevenson, yksi minuutti. Thank you very much, President. Kiitos puhemies. Olisi suuri virhe, että Kiina – asetettaisiin samaan kategoriaan tässä keskustelussa kuin Iran, kuten puhuimme. EUlla on erittäin hyvät suhteet Kiinaan ja meidän pitää tosiaan pitää huolta keskusteluissa näistä, mitä tulee esimerkiksi Urumsiin tapahtumiin. Siis se, mitä tapahtui 5. heinäkuuta, niin siinähän oli kysymys tällaisesta suunnitellusta hyökkäyksestä hankiinalaista kansanosaa kohtaan uikurien taholta. Ja kuten tiedämme, jotkut militantit eh, uiguri väestössä ovat islamilaisia fundamentalisteja, jotka haluavat erillisen valtion. 137han kiinalaista kuoli. Siis suuri osa näistä kuolleista oli kiinalaisia ja Kiinan hallitus aivan oikein otti käyttöön poliisin ja sotilaat väkivallan tyrehdyttämiseksi ja tyrehdytti nämä hyökkäykset. Mitä muuta olisi voitu odottaa, joten kritiikkimme pitäisi perustua pikemminkin tosiseikoille, eikä pitäisi puhua sillä tavalla epäreilusti kiinalaistia vastaan. Ich finde, dass der Konflikt minä olen sitä mieltä, että tämä ristiriita esitetään hyvin yksipuolisesti täällä usein. Voin vain olla samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa siitä, että tässä tapauksessa puhutaan hyvin usein uigurien hyökkäyksistä han kiinalaisia vastaan. Nämä ovat osaltaan hyvin rasistisia. Saanko puhua nyt? Ja sillä on hyvin usein rasistiset taustat. Minä olen lukenut esimerkiksi yhden haastattelun uigurin naisesta, joka on eurooppalaisen tekemä ja sitten hän sanoi, että haluatteko, että kommunistit hallitsevat uigurit ovat nauttineet monia privilegioita omalla alueellaan. He saavat esimerkiksi saada enemmän lapsia, he saavat harjoittaa uskontoa myöskin työaikana ja paljon muuta. Myöskin paikalliset hankiinalaiset kadehtivat heitä. Siksi meidän pitäisi eriytetysti tarkastella tätä ja miettiä syitä ja tutkia asiaa. Monta kertaa syy on jossakin muualla kuin miltä se ensinäkemältä näyttää tai miltä toivoisi, että se näyttäisi ensinäkemältä. Meidän pitäisi olla varovaisia, että, otta, että emme ota yksipuolisesti kantaa. Meidän pitäisi kiinalaisia tukea heidän ongelmiensa ratkaisussa. Tämä yksipuolinen näkemys, mitä täällä usein esitetään, niin on minusta hyvin vaarallinen Kiinan hallinnossa on paljon puutteita vähemmistöpolitiikassa. He myöskin myöntävät, että paljon on tekemättä ja he ovat luvanneet parantaa monia asioita. Mutta tässä kohdin meidän pitäisi harjoittaa luottamusta ja tehdä kriittistä yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi käyn herra Piltin puoleen, joka puhuu neuvoston puolesta. Olkaa hyvä, herra Vilt. Thank you, Mr. President. I... Kiitos, puhemies. Tämä keskustelu heijastelee hyvin aiheen monimutkaisuutta. Asiat vaihtelevat aina Kiinan eri järjestelmistä ja niiden kehitykseen asti ja mitkä merkitys, minkä merkityksen annamme ihmisoikeuksille täällä. Heidän täytyy kehittää avoimempaa yhteiskuntaa, missä ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin paremmin. Myös jos ajatellaan ihmisoikeuksia vähemmistöjen parissa, siinä on parantamisen varaa Kiinassa. Se nyt ei ole kuitenkaan ihan ainutlaatuinen näissä asioissa maailmalla. Ja viime päivien aikana totta kai etninen väkivalta, jota on ollut nähtävissä siellä kaduilla, aina etninen väkivalta on pahasta. Se on vain tuomittava ja meidän tuetaan niitä, jotka etsivät sovintoa noissa tilanteissa kunnioittain ihmisoikeuksia ja niitä muita oikeuksia. Tietäen ja tuntien historiamme ja monimutkaisuuden näissä asioissa. Putikov viittasi sopuisan yhteiskunnan käsitteeseen. Totta kai me haluamme sopuisasti elää yhteiskunnissamme ja meidän on katsottava, mitä me voimme tehdä. Voidaanko me auttaa Kiinaa luomaan tuollaista sopusointuista yhteiskuntaa kaikkien kiinalaisten mielestä. Siellä siihen eivät ole vielä päässeet, aika harva yhteiskunta oikeastaan on päässyt. Se nyt on ihan itsestään selvää. Muutoin nyt sanottakoon, että herra Severin, Brokenin ja Watsonin puheenvuoroissa oli paljon viisaita sanoja, jotka voisivat olla osviittana jatkoneuvotteluissa, kun päästään eteenpäin näissä tärkeissä suhteissamme Kiinan kanssa, kun pyrimme ymmärtämään suhteen monimutkaisuutta kaikissa olennaisissa olen piirteissä. Kiitoksia. Kiitokset arvoisa ministeri. Tämä keskustelu päättyy tähän ja menemme seuraavaan esityslistakohtaan, joka liittyy neuvoston ja komission julkilausumiin Hondurasin tilanteesta. Ensiksi neuvoston nimissä puheenvuoro on herra Bildillä.